Rouva puhemies. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat ja hyvää iltapäivää. Jatkamme istuntoa. Ensinnäkin ilmoitusasia, koska eilinen pöytäkirja ei ole käytettävissä. Onko siihen nyt huomautettavaa? Ei. Lähtökohtaisesti pöytäkirja näin olen hyväksytty. Päivällä meillä on pitkä esitys.